näkökulmasta täytyy muistaa 14. kesäkuuta, täytyy muistaa, miten pienet maat ovat neuvostoliitossa kärsineet. Keskustelu päättyy tähän ja seuraava kohta esitylistalla on herra Lainenin mietintö, Euroopan ympäristötilinpito. Pyydän, että esittelijä jo Lainen pitää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, herr präsident herr kommissar liebe kolleginnen und kollegen! wir beraten heute tänään keskustelemme ja päätämme huomenna eurooppalaisesta laista joka ensinäkemältä näyttää vähän epätodennäköiseltä mutta tällä säädöksellä ympäristötilinpidosta aloitetaan uusi luku oikeastaan siinä kun mitataan edistystä ja hyvinvointia. Pitkän aikaa on tiedetty, että bruttokansantuote ei riitä. Puhtaan määrällinen tarkastelu taloudellisesta toiminnasta ei sano mitään ympäristötaseesta eikä myöskään sosiaalitaseesta. Ja sen vuoksi on korkea aika vuosittain mitata, että miten olemme pärjänneet toimissamme ja pyrkimyksissämme. Kuukausittain tulevat työmarkkinaluvut, vuosittain tulevat talousluvut ja taloustilastot, joten näistä asioista tiedämme tarkkoja yksityiskohtia. Kuitenkin meillä on tilkkutäkkiä torso, kun puhutaan ympäristövaikutusten koskevista tiedoista. Ja tämä säädös ympäristötilinpidosta, sen täytyy nyt auttaa sitten jäsenvaltioita tekemään selkeät taseet, jotta voidaan todeta, että menemmekö eteenpäin, vai niin kuin usein ehkä on, niin onko mieluumminkin takaiskelija. Jo 2002 parlamentti vaati, että kun puhutaan ympäristön tilan tiedoista koskien tärkeimpiä tendenssejä, jotka koskevat ympäristön tilan muutoksia, että näitä tietoja täytyy saada ja näistä täytyy ihmisille kertoa. Haluamme tieteeseen perustuvan konseptin näistä mittauksista niin, että sitten poliittinen päätöksenteko voi pohjautua siihen. Ja olemme iloisia, että komissio huhtikuussa 2010 lähti tähän lakialoitteeseen. Kuitenkin meidän käsityksen mukaan niin aivan liian epäröivästi. Me parlamentissa ja kaikki ryhmät siellä ovat vaatineet, että tässä pitää toimia nopeammin, koska OECD ja YK puhuvat, ovat puhuneet jo 15 vuoden ajan näistä asioista ja asiat tapahtuvat liian hitaasti ja olemme sitten neuvottelussa neuvoston kanssa saaneet aikaan suurta edistystä. Neuvostossa se oli vaikeaa, koska jotkut maat eivät tee ollenkaan, laadi ollenkaan ympäristötilastoja. Meidän pitää ensin luoda perustaa kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Komissio oli ehdottanut kolmea modulia, että ne perustettaisiin nyt. Nämä ovat ilmanpäästöt, siitä tiedämme aika tarkasti, että minkälaisia kaasuja päästetään ilmakehään. Sitten talousmäärärahat, jotka liittyvät ympäristömaksuihin ja ympäristöveroihin. Ja kolmanneksi sitten materiaalivirrat yhteiskunnassa vuosi panos tuotos, mutta ihan puhtaan määrällisestikin. Tämä on varmaankin alku liian yksinkertainen kuitenkin sellainen. Ja sitten parlamentti on vaatinut energiatasetta, äh, jätetasetta, metsien tilantasetta. Nämä ovat niitä moduuleja, joita me olemme toivoneet ihan lähitulevaisuudessa. Kiistanalaista oli se, että miten sitten meriekologia, eli kalakantojen tilanne, miten siitä voidaan laatia tilasto. Siitä metodiikkaa täytyy parantaa, joten olemme saaneet aikaan parannuksia. Nyt kahden vuoden aikana, viimeisittäin 2013 vuoden lopussa, pitää komission e- esittää tästä raporttia, mahdollisesti direktiivin arviointi tai asetuksen arviointi. Ja toivottavasti silloin on sitten eko luku käytössä. Kiitoksia, se on tavoitteemme. For your speech and being also... Kiitoksia näin tiiviistä puheenvuorosta. Se on harvinaista Euroopan parlamentissa. komissiosen Olli Rehn. Komission puolesta, olkaa hyvä. Thank you, President. Honorable. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet. Aivan kuten esittelijä Joe Lainen sanoi, niin komission ehdotuksen tarkoitus on todellakin perustaa yhteinen oikeudellinen puitteisto Euroopan ympäristötilien laatimisesta ja niihin liittyvien tietojen keräämisestä. Tämä toivottavasti johtaa tasapuolisempaan päätöksentekoon, kun halutaan tehdä ympäristöystävällisempiä päätöksiä. Ja komissio on nyt esittänyt ensimmäisen tiekarttansa, jossa otetaan huomioon enemmänkin kuin vain BKT. Elämme aikoja, jolloin haluamme olla resurssitehokkaita, haluamme, että talous on kestävää. Ja täm, nämä tiedot auttavat meitä yhdistämään ympäristötekijät taloudellisiin tekijöihin. Ja tällä tavalla saamme mahdollisuuden tehdä valistuneempaa politiikkaa, valistuneempia poliittisia päätöksiä. Kolme instituutiota ovat tehneet yhteistyötä hyvin hedelmällisesti ja uskon, että olemme saavuttaneet yhteiset tavoitteemme nimittäin sen, että voimme perustaa tämän puitelainsäädännön, joka koskee ympäristötilejä ja siihen liittyviä kolmea moduulia, jotka äh, sisältävät ympäristöpäästöt, päästöt, ympäristömaksut äh, ja verot ja materiaaliset vir, virtaustilit. Tietysti jäsenvaltiot jäsenvaltioiden enemmistön täytyy olla lähteä siitä, että tai olla varmoja siitä, että tämä lainsäädäntö ei aiheuta mitään ylimääräistä uutta byrokraattista taakkaa, vaan olemassa olevin resurssein voidaan kerätä tarvittava tieto. Me toivomme saavamme enemmän tilastollista tietoa ympäristön ja taloudellisen ympäristön yhteen toimivuudesta niin, että voimme ottaa sen huomioon päätös, päätöksiä tehdessämme. Mitä tulee muihin mahdollisiin moduuleihin, niitä tällä hetkellä kehitellään. Ne ovat enemmän tai vähemmän kypsiä. Ne liittyvät muun muassa puutavaraan, kalavaroihin, käyttämättömiin louhintatuloksiin. Ja mahdollisesti tulemme vielä ottamaan käyttöön uusia moduuleja liitteenä tähän puitteistoon. Kuten sovittu on, komissio tulee raportoimaan parlamentille ja neuvostolle joka kolmas vuosi uusien moduulien kehittämisestä ja mikäli tarpeen on, komissio voi esittää uusia lainsäädäntöehdotuksia, jos, joissa ehdotetaan uusia moduuleja. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, haluaisin onnitella Joulainenia esittelijää, samoin kuin Martinia, varjoesittelijää ja kaikkia ympäristövaliokunnan ja talousasianvaliokunnan jäseniä rakentavasta lähestymistavasta ja arvokkaista kontribuutioista. Kiitos. Uh, thank you very much. On behalf... Kiitos kovasti. Sitten Ekon valiokunnan puolesta kollega Hans-Peter Martti. Kiitoksia puhemies. Poliittiselta kannaltamme olemme, tai meillä oli yhteinen poliittinen kanta viime vuosituhannella Lainin kanssa. Laininin kanssa myöskin tässä mietinnössä meillä on yhteistä. Se on järkevää, hyvää ja tärkeää tässä mietinnössä, koska tilastoilla tilastot voivat olla seksikkäitä. Juuri seksikkäitä sellaisena aikana, jolloin Euroopan unioni, sillä on suuri uskottavuusongelma kansalaisten keskuudessa, kun ajattelen näitä suuria linjoja, niin se ei ole oikein perusteltua. Eikä ajatella näitä pieniä asioita, jotka ovat erottaneet minulta jollain. Niin tietysti sitoutumattomana, sitoutumattomana jäsenenä, mutta ekon valiokunnan edustajana myöskin. Tämähän oli lausunto talousvaliokunnalta, se on jopa kattavampi kuin äh, varsinainen ympäristövaliokunnan mietinnö, niin sieltä saatiin hyvin selkeä äänestystulos. Se tarkoittaa konkreettisesti, että haluamme eurooppalaista äh, kestävyystilastointia, ENS, se saisi aikaan asioita nuorten ihmisten kannalta erityisesti. Juuri ne kaltikot tietävät, että tarvitsemme uutta yhtenäisyyttä yhteisten tavoitteiden taakse, jotta Eurooppa voidaan saada pärjäämään brutaalissa kilpailussa Kiinan, Yhdysvaltojen joiden muiden maiden kanssa. Että saadaan pidetty Eurooppa eturintamassa. Se tarkoittaa tietysti, kuten jollainen alusti, että tarvitsemme lisämoduuleja. Voidaan mennä takaisin 70-luvulle, 80-luvulle, siellä asiaa on jo työstetty. Olisi oikein hienoa, jos Vastaavasti sitten komissio ryhtyisi kiihdyttämään toimiaan. Minusta olisi hyvä, että Eurostatin osalta lähdetään liikkeelle. Tietysti siinä on vaikeitakin asioita, avainsanana Kreikka. Ja tietysti olemme sitä mieltä, että tällaisen ENS e kannalta, kestävyysstatistiikan kannalta, tässä komissio tarvitsee enemmän rahaa, mutta tämä voidaan uuden kohte, ko, uudelleen kohdentamisella saavuttaa jotta saadaan tämä eurooppalainen projekti toimimaan. Kiitoksia. Half of the EPP. EPPn ryhmäpuheenvuoro, kollega Horst Schnellhardt. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, als den ersten... Kiitoksia. Kun komission ensimmäisen ehdotuksen luki, niin oli aika skeptinen olo. Siinä, mitä asiaa käsiteltiin, mutta myös se, mitä esittelijä ja varjoesittelijät edeltäjäni Rouva Soli ovat nyt ehdottaneet, niin se on asia, joka voidaan hyväksyä ja jota voidaan myös edustaa täällä. Useimmissa maissa ympäristötilinpito, oli sitten kyse kolmesta moduulista, niin niitähän jo kerätään ja tarvitsemme selkeän näkymän näistä maista, että mitä tuloksia siellä ilmapäästöissä, ympäristöveroissa ja materiaaliveroissa saavutetaan. Se on hyvin tärkeää. Ja sitä kautta saadaan parempi ymmärrys riippuvuussuhteista ympäristön ja talouden välillä. Voimme myös tarkistaa, että miten kestävä talouskehitys Euroopassa toimii jäsenvaltiotasolla ja miten, mikä on ympäristöpolitiikan tila. Se on hyvin tärkeä kohta, joka tässä täytyy ottaa esille. Haluan tässä kuitenkin myös vähän varoittaa. Tässä täytyy myöskin puhua aina byrokratian purkamisesta ja nyt haluaisin vedota komissioon, että tässä ei lisätä byrokratiaa, se olisi väärä tie ja haluan sitten varoittaa, että kun on suunnitelmia uusille viroille, niin tarvitaanko niitä vai riittääkö nykyinen henkilökunta, koska se on tärkeää, että tähän tietojen keräämiseen ei liitetä lisää rasitteita. Ja sitten kun ajatellaan vuotta 2013, sitten tuli semmoinen toimeenpanokertomus, niin sitten voimia sitten ensin pitäisikin päättää, että mitkä moduulit vielä tulisivat lisäksi, koska minun täytyy nähdä, että miten tämä uusi järjestelmä on kehittynyt ja miten se vaikuttaa lainsäädäntöön. Ja sitten kun huomasin, että parlamentissa tästä ei edes pitäisi keskustella tänään, niin se olisi ollut suuri virhe, koska tässä kehitetään ihan uudenlaisia asioita ja sitä täytyy keskustella. Kiitoksia. Sitten Rova Marita Ulfskog, SJD-ryhmä. Tack, herr talman. Eh, vi måste, jag vill hålla med de tidigare talarna. Eh, det är otroligt viktigt att vi Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin ilmaista olevani samoilla linjoilla kuin edelliset puhujat. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että meillä on ympäristöpolitiikka, joka perustuu faktoihin. Me tarvitsemme tästä syystä eh, useanlaisia indikaattoreita, jotka ovat luotettavampia. Ja meidän pitää pystyä tarkastelemaan Eh, ympäristö- ja eh, talousolosuhteita ja eh, linkittää nämä kaksi keskenään, jotta voimme, puuttumaan, voimme puuttua muutoksiin ja tehdä päätöksiä. Ja näin meillä pitää olla tietoja käytettävissä. Tämän avulla me voimme saavuttaa tavoitteemme. On hyvin tärkeää, että kaikki toimii kunnolla ja nyt meillä on sitten mahdollisuus tehdä töitä muiden tekijöiden parissa, ei ainoastaan BKTn pohjalta. On myös hyvin tärkeää, että tiedot ovat vertailtavissa Euroopan tasolla. Me voimme katsoa, millä tavoin ollaan menty eteenpäin eri jäsenvaltioissa ja toimitaan kunnolla, mitä muutoksia pitää tehdä, jos politiikan alat kääntyvät itseään vastaan. On tärkeää myös, että pystytään takaamaan se, että me mm, pystymme saamaan aikaan myös laatua ja näin toimimme paremmin. Sitten edustaja Gerbrandi, liberaalit ja democraat. Leinen voor zijn, voor zijn rapport, want na vele jaren duwen en trekken niin, monien työntäyteisten vuosien jälkeen me olemme lopultakin ottamassa askelta sitä kohti, että voimme luoda kestäviä kansallisia tilejä. Ja tätähän me todella tarvitsemmekin, koska se taloudellinen järjestelmä, joka meillä on, ei todellakaan riitä. Ihmiset edelleenkin voivat tuhota luontoa ja ympäristöä ilman, että joutuvat maksamaan viuluja. Kustannukset vain siirretään yhteiskunnan maksettaviksi. Minkä vuoksi kestävä energia, energia on kalliimpaa kuin perinteiset energiat? No syy on se, että yhteiskunnalle koituvat maksut, eh, jotka eh, siis ovat öljyn ja kaasun hintaan liittyviä maksuja, mm, ne eivät tule muuten maksetuiksi. Tämä näyttää eh, vähäiseltä mietinnöltä tai ohuelta mietinnöltä, mutta tämä on äärimmäisen tärkeää. Kyse on siitä, että Euroopan ympäristötilit ovat oleellisia, jos me haluamme tästä taloudesta kestävän talouden. Mutta hyvä puhemies, haluaisin vedota niin jäsenvaltioihin kuin komission, jotta ne todellakin tekisivät jotain niiden tilastojen kanssa, joita tehdään koska kyllähän mittausten perusteella saadaan tietoja, mutta vielä tärkeämpää on se, että näitä tietoja käytetään. Se tulee olemaan se oleellinen seuraava askel, joka täytyy ottaa huomioon. Joten todellakin toivon, että tämä johtaa siihen, että enää ei tarvitse maksaa niitä satoja miljardeja euroja tukiaisia aloille, joilla on vain kielteinen vaikutus ympäristöön. Mutta sanon, että tämä on vasta alkua, olemme vasta tien alussa, meidän täytyy ottaa vielä seuraavikin askeleita, jotta voimme käyttää sitä tietoa, jota meillä on. Kiitos. Tremopoulos. Kiitoksia sitten kollega Mikael Tremopoulos, vihreät. Tremopoulos, kirja proedre. Ευχαριστώ. Kiitoksia puhemies. Me olemme saaneet kuulla useaan otteeseen, että me tarvitsemme yksityiskohtaista arviointia ympäristöpolitiikasta Eurooppa-tasolla, ja sitä varten tarvitaan luotettavaa tietoa. Niinpä meidän pitää varmistua siitä, että tieto voidaan kerätä ja sitä voidaan verrata. Mutta usein nämä tiedot ovat riippuvaisia indikaattoreista, jotka ovat erilaisia eri maissa, eikä aina mitata edes samoja asioita. Nyt on puutetta luonnonvaroista ja tietenkin on kyse myös näiden resurssien laadusta. Ja myös talouden, taloudelliset sosiaaliset kustannukset, joita on luonnonvaroilla, niitä pitäisi arvioida. Jos me emme näin toimi, voimme lähettää vääriä viestejä päätöksentekijöille ja loppuviimeksi ajamme ei-kestävää politiikkaa. ympäristötilinpidon pitää todellakin tarkastella eri indikaattoreita – ei pelkästään BKT-indikaattoreita. Komission pitää ryhtyä tekemään näitä päätöksiä ajatellen seuraavaa kautta, jotta me voimme täydentää BKT-tietoja luotettavammalla tiedolla, joka antaa paremman kuvan. Ja tällä tavoin voimme varmistua siitä, että myös hiilijalanjälki, ekologinen jalanjälki tulee selväksi myös ympäristöulottuvuus. Kaikki nämä asiat täytyy pitää mielessä ja meillä pitää olla myös sosiaalisia indikaattoreita, samoin kuin köyhyysindeksi pitäisi olla tässä koko ajan taustalla myös. Mutta tässä me nyt tarkastelemme ainoastaan ilmapäästöjä ja ympäristöveroja ja erilaisia makrotaloudellisia materiaalivirtoja. Eihän mikään tästä oikeastaan liity asian ytimeen ja siitä syystä minä haluaisin, että me kehittäisimme paremman lähestymistavan näihin asioihin. Pyytäisin kollegat, että puhutte vähän hitaammin, koska jos puhutte liian nopeasti, tulkkaus ei ole silloin erinomaista. Joten pyydän hieman hitaammin. Sitten edustaja Paul Nuttall. A regulation on the European... Puhemies, ympäristö, stilit kuulostaa kyllä tosi tylsältä, mutta mielestäni tämä on kaikkein vaarallisinta EU-lainsäädäntöä, koska tiedotusvälineet ja veronmaksajat eivät välitä edes lukea tällaista tylsyyttä. Kyse on siitä, että ilmastointi, il, Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionia vain neuvosto liittoistetaan entisestäänkin. Tehän haluatte tätä tietoa vain verottaaksenne ja kontrolloidaksenne. Kaikkein pahinta on se, että tämä on asetus, ei direktiivi. asetukset ovat pahempia kuin direktiivit koska ne menevät yli Britannian lain ja ylittävät Britannian parlamentin. Tämä on vaarallista. Tämä on juuri se tapa, jolla demokratia tapetaan. Thank you, colleague. It's a blue card. Kiitoksia kollega. Sininen kortti teille. Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen? Kollega Martin ensimmäisenä, kollega Seber toisena. Kollega Martin, haluatteko kysyä kysymyksen? Also, wir sind ja, glaube ich, als Mitglied des Europäischen Euroopan parlamentin jäseniksi meidät on valittu. Jos ymmärrätte itsenne vain brittiedustajaksi, niin voitte vastata tähän vain brittinäkökulmasta, mihin mitä kysyn. Mutta puhuitte tämän tilastoinnin sovjetisoimisesta. Näettekö asian todella niin? Onko sitä tilastointien laatiminen sovjetisointia? Ette ole, ettekö ole sen puolesta, että kun puhutaan inflaatiosta, elinolosuhteista, pankkien valvonnasta, että saadaan konkreettisia lukuja ja niin perusteella tehdään tilastoja. Ja että todellakin kansalaiset saavat käyttöönsä tällaisia tietoja ja myöskin päätöksentekijät, minkä myötä sitten voidaan tehdä järkeviä päätöksiä. Onko tämäkin teille Isossa Britanniassa sitten sovitisointia neuvostomalliin menemistä? Well, let me make the first point. The fact... Ensimmäiseksi fakta on se, että täällä halutaan valvoa asioita keskustajohtoisesti ja ottaisin esiin, että yksikään komission jäsen ei ole kansan valitsema. Demokratia on tärkeää koko Euroopassa, joten minä olen todellakin sitä mieltä, että tässä on kyseessä sovietisointi Euroopassa. E, totta on se, että nämä päätökset pitäisi tehdä jäsenvaltiotasolla ja se, että asetukset menevät parlamentin ohi, e, kansan ohi, e, brittien valitsemien edustajien ohi, se on todellakin häpeällistä ja tämä on todellakin Euroopan sovietisointia. Kiitoksia. Sitten seuraava puhuja, Richard Zeber. Kaksi minuuttia. Minulla on vielä kysymys. Hyväksytäänkö se? Ah, eine sehr simple frage äh, niin, kysymykseni olisi ollut ihan yksinkertainen. Natal haukkui jotain sellaista, joka isossa britanniassa ja monissa maissa sitä jo tehdään vuodesta 2006 lähtien. Ja tämä prosessi, josta huomenna päätetään, niin parlamentin tasolla siitä päätetään ja jollain on tehty erinomaista työtä niin siinä valitetaan lainsäädännöksi sellaista, mitä te- on tehty jo pitkään, miksi näitä tietoja saadaan. Sillä ei ole mitään tekemistä sovjetisoinnin kanssa. Tiedot ovat niin hyviä, äh, tai vasta hyviä vasta sitten, kun niitä voidaan vertailla. Se on se keskeinen elementti. Ja sen vuoksihan meillä on tämä eurooppalainen ympäristötilinpito. Ja 30-luvulla tätä on alettu jo tehdä myös Isossa Britanniassa. Se on sen vuoksi niin hyvä, koska se asettaa yhteiset standardit ja yksittäisten valtioiden ja talousluke voidaan verrata. Useinhan otetaan valuutaksi dollari. Tässä on nyt sitten mahdollisuus korottaa euron asemaa samanarvoiseksi valuutaksi. Se on toinen aspekti tässä, mutta tiedämme myös, että kansantalouden tilinpidossa on paljon puutteita. Ajatellaan Fukushimaa. Se vaikuttaa nyt bruttokansantuotteeseen positiivisesti, koska sillä täytyy tehdä paljon investointeja. Eli tässä ei kartoiteta varsinaista talouden tilaa, vaan näitä äh, kassavirtoja. Tänään ja huomenna päätämme ensimmäisestä askeleesta, että ryhdytään tähän kestävyystilinpitoon. Koska jos investoimme energiatehokkuuteen, niin se vaikuttaisi äh, negatiivisesti energiaan, äh, bruttokansantuotteeseen. Ei nyt alkaan tälle voi mitään tietää. Tällä ei ole suurella politiikan kanssa mitään tekemistä. Sillä on tekemistä sen kanssa, että haluamme luoda asioita, joiden myötä teemme politiikasta teostamme kestävää. Mihin mitä materiaalia käytetään, miten paljon. Eli lainsäädännön prosessi halutaan paremmaksi niin käyttäisitte samaa järjestelmää, vaikka et olisikaan EU-ssa. Muuten datanne olisi arvotonta. Tämä on ensimmäinen positiivinen askel. Kiitoksia siitä komissiolle ja kiitoksia esittelijälle. Thank you, colleague. Next. Kiitoksia kollega. Seuraava puhuja, herra Kriton Arsenis, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, kollegat. Minä haluaisin todellakin onnitella jollainen ja valtavasta työstä, jonka hän on tehnyt tässä mietinnössä. On todellakin olennaista, että me menemme kohti sosiaalisia, ympäri, sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia ympäristötilinpidossa. Myös talouskriisi on tässä olennainen. Ja aivan kuten herra Seber tässä sanoi, meidän pitäisi liikkua kohti erilaista järjestelmää. Jos nyt katsotaan Kreikan metsäpaloja, siellä tuli tuhoaa hekta, hehtaarin määrin metsää ja näin äh, saastutetaan vesiä, ilmaa metsäpalon ympärillä. Niinpä tämän tyyppisiä asioita ei välttämättä voi mitata ainoastaan BKTllä äh, yksi alue, jolla eh, tämä eh, on tärkeää, tämä on eh, juuri pitkä aikaväli ja ympäristötilinpito, josta nyt puhumme, se ei ole mikään, mitenkään täydellinen, mutta se on hyvä askel eteenpäin aivan oikeaan suuntaan. Me saamme kattavamman, pätevämmän kuvan todellisuudesta tällä tavoin.

Thank you, madam. Uh, Kiitoksia teille. Sitten minuutti kollega Oreste Rossille. Vapaa-demokraattinen Eurooppa. Kiitoksia puhemies. Tämä asetus on osa niitä toimenpiteitä, joilla halutaan mennä eteenpäin, eteenpäin pelkästään BKTstä, sen mittaamisesta. Ja Tällä tavoin ympäristötilinpito paranisi. Minä voin tukea tätä ehdotusta, mutta mitä tulee ympäristöpolitiikkaan, niin uutta byrokratiaa tätä kautta tulee ja siitä syystä me äänestämme tyhjää. Minä mm, olen sitä vastaan, että halutaan uusia moduuleja mukaan. Ensimmäisen, ensimmäisessä käsittelyssä piti varmistua siitä, että uudelleen tarkastelulauseke tulisi mukaan, jotta voisimme muuttaa tai parantaa laatua, tiedonlaatua ja tapaa, jolla sitä kerätään. Minun mielestäni, mielestäni eh, tässä kyse on ainoastaan uudesta byrokratiasta. Kiitos. Kiitos kovasti. Seuraavana rouva Sofia Koni. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, kiitos komissaari, hyvät kollegat. Mielestäni politiikan tarkoitus on löytää parhaat mahdolliset ratkaisut niille ongelmille, joita meillä on edessämme. Mutta kuinka tehdä hyviä ratkaisuja, jos emme tunne perusteellisesti ongelmien sisältöjä? Tämä on erittäin perustavaa laatua oleva kysymys. Ei ainoastaan ympäristöpolitiikan alalla, vaan itse asiassa on äärimmäisen tärkeää, että että poliittisilla päätöksentekijöillä on luotettavaa ja mahdollisimman kattavaa tietoa, tilastollista tietoa olemassa, olevassa, olemassa olevasta tilanteesta ja ympäristötilanteesta. Ja sen vuoksi kesäkuussa 2006 Euroopan parlamentti komissio pyysi jäsenvaltioita sisällyttämään kansantalouden tilinpitoon tärkeimpiä ympäristöpiirteitä. Olen erittäin niin kiitollinen tästä, koska tällä tavalla voimme enemmän perehtyä nimenomaan ympäristöpäästöihin, ympäristöveroihin ja materiaalivaranto kysymyksiin. On kuitenkin tärkeää, että jatkossa pidetään huoli siitä, että kerätyt tiedot ovat hyödyllisiä ja ennen kaikkea on tärkeää varmistaa se, että jokainen jäsenvaltio toteuttaa tätä lainsäädäntöä. Miten voimme voisimmekaan laatia eurooppalaista politiikkaa, jos emme ottaisi huomioon kaikkien jäsenvaltioiden tilannetta. Ja haluaisin vielä äh, tukea äh, kahta EPP-ryhmän äh, ajatusta. Ensinnäkin se, että annetaan komissiolle mahdollisuus tehdä delegoituja päätöksiä. Se tulisi kyseenalaistaa joka viides vuosi kuitenkin. Jonkin vuoden, jonkin vuoden kuluttua me tarvitsemme tietenkin uudistuksia, mutta kaikki aikanaan tämä asetus on todellinen askel eteenpäin ja pysykäämme tällä tiellä. Kiitos. Madame Karin Kadenbach. Kiitoksia, rouva Karin Kadenbach. Puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minunkin puoleltani sydämelliset kiitokset Joo Lainenille tästä esityksestä jokin korkea aika tehdä. Monet meistä olettivat ennen parlamenttiin valintaa, että tämän tulee meille päätettäväksi tämä asia, että saadaan tämä tietoihin perustuva, saadaan tämä tietopankki aikaan Useissa jäsenvaltioissa näitä tietoja onkin, mutta niitä ei ole tuotu yhteisiin raameihin, jotta saadaan sitten puututtua tähän uskottavuuspuutteeseen. Toisaalta ajatellaan usein ympäristö- ja taloutta vastakkaisina asioina, mutta nämä äh, tilastot vaikuttavat siihen, että voidaan katsoa, että se mikä voisi hyödyttää yhtä aikaa taloutta ja ympäristöä ja toisinpäin ja otettaisiin huomioon myös sitten sosiaalinen ympäristö. Tämä on tietysti se päätehtävä, joka meidän pitäisi asettaa itsellemme. Haluamme luoda aikaan elämänlaatua ja sitä parantaa, ei pelkästään työpaikkojen osalta, vaan myöskin ympäristön osalta. Ja voin liittyä jollainen toiveisiin, joka sanoi, että bruttokansantuotteesta pitäisi päästä ekokansantuotteeseen. Ja tähän on nyt lähdetty ensimmäisellä askeleella ja olen luottavainen, että pystymme lisäämään uskottavuutta tämän uuden ympäristötilinpidon avulla lisäämään. Kiitoksia ja jatketaan samaan malliin. two minutes. Kaksi minuuttia, Ravaklista Klaas. Meine Hyvät tilastot, tehokas tietojen keruu ja niiden arviointi on perustana politiikan teolle. Ja nyt näitä tilastoja sitten harmonisoidaan, jotta voidaan saada Euroopan, kautta Euroopan samanlaisia tietoja. Vertailtavat tiedot kaikista jäsenvaltioista ovat tavoitteena. Nyt sitten tulee kysymys e- esille, että mitä näistä tiedoista voidaan tehdä johtopäätöksiä, jotta saadaan Euroopasta taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti tasapainoisesti kehittynyt. Komissio haluaa keskittää tietoja koskemaan kestävää kehitystä. Ehdotetaan kolmea moduulia. Ympäristöverot, materiaalivirrat ja tähän kuuluvat myös sitten tuotteet, jotka ovat kasvisperäisiä. Ja nyt sitten tulee kysymys siitä, että mitä tällaiset tilit voivat kertoa. Olen niin optimistinen kuin esittelijä ja muut kollegat. Toive on yksi asia, toteutettavuus on sitten toinen asia. Epäilen, tämä, että byrokraattinen rasite tulisi liian suureksi ja onko tämä myöskään objektiivista? Materiaalivirrat, ympäristön tila, jos siihen otetaan jopa kasvit ja yksittäiset tuotteet ja mitataan siitä esimerkiksi hiilipäästöjä. Mitä tulee rikkidioksidipäätöksiin tuotannosta ja liikenteestä, niin, sekin täytyy ottaa huomioon. Pidän hyvänä, että nyt kompromississa on tehty selväksi se, että lisätietoja otetaan käyttöön vain selkeän, kun on arvioitu niiden tämän toiminnan joustavuutta. Ja näitä pitää kehittää myös ilman byrokraattista lisärasitusta. Sitten kollega Tapaidi puolitoista minuuttia. Eh,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 luonnonvarojen tehokkaasta käytöstä, niin tämän paneelin jäsenenä pidän hyvin tärkeänä tätä lisätietopankkia. Että kun mitataan veden käytön ja muiden resurssien käytön tehokkuutta, niin jos tästä ei ole luotettavaa tietoa, niin miten voimme toimia? Maatalousvaliokunnan jäsen olen myös ja pidän sen myötä tärkeänä, että saadaan käsitys siitä lopultakin, että mikä sosiaalinen arvo ympäristöhyödykkeillä on ja ympäristöhyvillä. Ilman näitä tällaisia tilastoja emme pysty sitä mittaamaan. Emme voi nähdä, että millä tavalla, miten paljon maanviljelijät esimerkiksi tuotantonsa yhteydessä tuovat yhteistä hyvää esille. Ja tuleeko sellaisia sivuvaikutuksia, joita, ei ole, joita joudutaan sitten matkamaan muilla talouden aloilla? Sen vuoksi pidän tätä mietintöä hyvin edistyksellisenä ja tulevaisuuden suuntautuvana. The eye procedure. Sitten menettelymään puhujalistaa. Kollega Paul Rubis, minuutti. Ilman mikrofonia. Ja, thank you, president. Kiitoksia puhemies. Tämä mikrofoni voi niin. Tilastoista aina keskustellaan ja kiistellään. Siinä on tietysti myös tietosuojakysymykset kyseessä. Toisaalta tarvitsemme avoimuutta ja vertailtavuutta. Sen vuoksi pidän asiaa tärkeänä. Täytyy kehittää myös sellaisia pistokokeita, jotka ovat täysin automaattisia tietoja kerätessään, jotta ne ovat sitten vertailtavissa. Ja tämän prosessin automatisointi yksinkertaistaa vastaavalla tavalla sitten poliittista päätöksentekoa tulevaisuudessa. Um, uh, Madame Angelika Wertmann. Rova Angelika Wertman, minuutti. Eine europäische umweltökonomische Gesamtrechnung wird Eurooppalainen ympäristötilinpito antaa meille käyttöön tärkeitä tietoja, jotta voidaan ottaa ympäristöasiat huomioon päätöksenteossa. Sitten kerätyt ja analysoidut tietot ovat sitten ratkaisevassa asemassa, kun arvioidaan taloudellisen toiminnan ympäristövaikutuksia. Täytyy olla tietoinen kestävän politiikan vaatimuksista, mitä, mitkä ovat vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen ja miten eh, esimerkiksi tällaisia asioita voidaan, tai ympäristön monimuotoisuuden vähenemistä voidaan vastustaa. Sehr wichtigen Mehrwert. Dankeschön. Tällä on vaikutusta jäsenvaltioiden ympäristöpolitiikkaan myös, ei pelkästään Euroopan tasolla. Uh, Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Lainenia tästä kattavasta mietinnöstä. Minun mielestäni Euroopalla eh, tai Eurooppa on tullut sellaiseen vaiheeseen, jossa me eh, todellakin taistelemme ympäristönsuojelun ja kehityksen kesken. Nämä asiat liittyvät toisiinsa ja Eurooppa on ympäristötietoinen tässä vaiheessa. Tämä mietintö auttaa meitä saamaan tarkemman kuvan, paremman kuvan siitä, mitä tapahtuu Euroopan ympäristökysymyksissä. Ja painottaisin kolmea seikkaa. Ensinnäkin me tarvitsemme tarkkaa pätevää tietoa ympäristö ympäristön tilasta jäsenvaltioissa. Minä tuen äh, sitä, että viiden vuoden välein aktivoidaan uudelleen tarkastelulauseke. Me tarvitsemme myös yhteisiä mittavälineitä. Kiitoksia. Kiitos, kiitoksia. Annan puheenvuoron Overmaerille. Minuutti. Danke, Frau Vorsitzende. Wenn wir unsere Umwelt für künftige Generationen bewahren wollen, jos haluamme säilyttää ympäristömme tuleville sukupolville, niin taloutta ja ympäristöä ei pidä katsella erillään. Sen vuoksi on järkevää, että kansantalouden tilinpitoa täydennetään ympäristötilinpidolla. Tähän on olemassa, tai tämän edellytyksenä ovat riittävät tiedot, mutta jos EUta, EU, EU vaatii jäsenvaltiolta keskeytetysti tietoja, mutta jos ajatellaan geeniteknologiaa, atomipolitiikkaa ja alkuperämerkinnät elintarvikkeille, kun otetaan tämä EHEC-skandaali huomioon, niin sitäkin enemmän. Tässä ympäristön ja talouden vuorovaikutus tulee selväksi. Ja tässä tulee selville myös, missä painoarvo EU e on, eli suurloppaajat ja suurteollisuus. Kiitoksia, hyvät kollegat. Sitten viimeinen puhuja tässä vaiheessa olitte te. Joten nyt annan puheenvuoron komissaari Reinille. Thank you, madam. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvät jäsenet, haluan kiittää tästä kattavasta vastuullisesta keskustelusta. Kaikki lienemme yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeästä ehdotuksesta on kyse ja kuinka tärkeitä ympäristö, tärkeä asia ympäristökirjanpito on. Ja se tuli selväksi, että meidän täytyy nyt ottaa seuraava askel määritelläksemme politiikkoja näitä tietoja käyttämällä. Muutama vastaus niihin puheenvuoroihin, joita täällä kuultiin. Tämähän on nyt ensimmäinen asetus, joka sisältää kolme moduulia. Se on vasta alkua, jos lainsäädäntöä ajatellaan. Toinen moduuli, nippu, on valmisteilla. Se on tulossa vuonna 2012 mennessä. Me, kuunte- me suunnittelemme jo kolmatta nippua, joten työ jatkuu ja sitä tullaan jatkamaan. Mitä tulee byrokratiaan? Tämä asetus ei tule luomaan yrityksille uusia taakkoja, koska me käytämme olemassa olevia hallinnollisia ja tilastollisia tietoja. Itse asiassa Britannia on johtoasemassa, kun ajatellaan ympäristötilinpitoa. Tästä tämä kannattaa ottaa huomioon. Tämän lisäksi kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan tilastotietoja, viittaan siihen, mitä Lainen ja Martin sanoivat ja muutkin, niin me olemme edistyneet merkittävästi, kun olemme parantaneet, pyrkineet parantamaan Euroopan tilinpi, kir, tilastotietoa järjestelmää, tilastojen keruujärjestelmää. Komission puheenjohtaja teki ensimmäisen lainsäädännöllisen ehdotuksen 10. helmikuuta viime vuonna sen jälkeen, kun te olitte äänestäneet sen puolesta, että äh, tämä komissio äh, saisi astua virkaansa. Me aloimme heti välittömästi seuraavana päivänä pohtia Eurostatin tilinpito äh, toimivaltoja, mikä antaakin Eurostatille mahdollisuuden varmentaa tilastojen laadun lähteellä. Se on erittäin tärkeää ja me olemme jo alkaneet käyttää tätä, tätä järjestelmää muun muassa Kreikan tapauksessa. Se, miten tätä toimintasuunnitelmaa on täytäntöön pantu, Kreikassa. Se on ollut menestyksekästä ja on johtanut siihen, että meillä on nyt kattavia tilastoja, tai ainakin paljon parempia, entisiä parempia tilastoja liiallisen vajeen ti- tilanteesta. Ja lopuksi, mitä tulee resursseihin, me emme tarvitse uusia resursseja tätä nimenomaista ympäristötilinpito järjestelmää varten, mutta olen yhtä mieltä Martinin kanssa siitä, että me tarvitsemme riittävästi resursseja. Ja itse asiassa tällä viikolla aion piipahtaa Luxemburgissa, ää, aion tavata Walter Weimacherin ja keskustelinkin hänen kanssaan jo näistä asioista tässä pari tuntia sitten tarkoitus on parantaa Eurostatin resursseja niin, että voimme paremmin keskittyä avainprioriteetteihin. Mutta en ottaisi resursseja laajenemisesta, laajenemispussista. Länsi, Balkan ja demokratia ja vakaus tällä alueella ovat jatkossakin avain painopistealueemme Euroopan unionissa, ainakin komissiolle ja uskon, että myös parlamentille. Ja muistuttaisin, että jos meillä ei olisi tätä pehmeää vaikutusvaltaa ja Euroopan unionin laajenemis, laajenemispolitiikkaa, niin äh, Vladicis ei nyt olisi Haagissa. Kiitoksia kovasti. Nyt esittelijä Lainen saa vielä kaksi minuuttia puheenjohtaja. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, niin hyvät kollegat, kiitoksia tästä keskustelusta ja näin täällä laajaa tukea sille, että otetaan käyttöön ympäristötilinpito Euroopassa. Muutama poikkeus oli, mutta muuten tuettiin. Ja Kadepahin voin yhtyä. Monet meistä ajattelimme, että se olisi jo olemassa ja sitten ihmetyksellä to- toteamme, että monia tietoja ei olekaan vielä. Ja sen vuoksi olemme vähän sokeita näissä, kun esitämme lausuntoja. Ympäristön tilaa emme näe Euroopan unionissa. Sanottiin, että mittaaminen tarkoittaa tietoa, on tiedämme ja tie, tietäminen on perusta kaikille ohjelmillamme. Tarvitsemme parempaa perustaa päätöksille, joita teemme. Ja nämä ympäristötilit voivat siinä meitä auttaa. Meillä on EU 2020 strategia, jossa kestävyys on tämä päätavoite ja toivon, että nyt tulevina vuosina saamme tämän perustan 2020-strategialle, että voidaan todeta, että oltiinko siinä eh, menestyksekkäitä vai ei. Ja tiedämme, että bruttokansantuote ei anna tässä tietoa luonnontilasta, ympäristön tilasta, käytetyistä resursseista ja koko kestävyysongelmasta. Sen vuoksi tätä tarvitaan. Etenemme vaiheittain, Rova Tässä ei vaadita liikaa, vaan vähitellen moduleita työstetään. Komissiohan sanoi, että yksittäisistä laeista, jätelaeista, ilman laatulaeista, vesilaeista, niin sieltä tulee jo näitä vaatimuksia kerätä tietoja Herran täällä Euroopalla on maailmanlaajuisia velvoitteita. Puhumme vaikka biodiversiteetti- ja ilmastokonferensseista, muista konferensseista. Jos siellä allekirjoitetaan sopimuksia, niin sitten täytyy sanoa myös muille mm, osille maailmaa, että oltiinko hyviä vai ei. Ja nyt kiitos Eurostatille, varjoesittelijöille. Eurostatilta täytyy se työ tehdä ja luotan siihen, että Luxemburgissa resurssit ovat käytössä, koska muutenhan niitä tilastoja ei saada aikaan. Tässä parlamentti myös auttaa. Kiitoksia kovasti. Tämä on tärkeä poliittinen aihe. Sen on täällä oikein tullut todetuksi. Uusi luku alkaa siinä, että mitä täällä Euroopassa aikaan saadaan vuosittain. Näin saamme päätökseen keskustelun. Äänestys toimitetaan huomenna keskipäivällä. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla.